el señor presidente. No, queridas, queridas colegas. No niin, hyvät kollegat. Täällä ei näytä olevan yhtäkään mieskollegoita, joten hyvät naiskollegat. Meitä on täällä nyt kuusi kappaletta paikalla Tämä riittänee keskusteluiden aloittamiseen komission jäsenen kanssa, eli uudelleen avaamme istunnon. Ja ensin esityslistalla on Liotahdin mietintö, joka koskee uuselintarvikkeita. Ja näin annankin esittelijä Liotardille puheenvuoron. Hänellä on neljä minuuttia aikaa. voorzitter vriendelijk bedankt. Eh, Kiitoksia oikein paljon, puhemies. Minä haluan myöskin toivottaa tervetulleeksi kaikki eh, varjoesittelijät ja muut kollegat tällä paikalla. Tämän pitäisi mielestäni olla eh, kattavampi tämän uuden asetuksen koska myöskin monet muut tekijät vaikuttavat kuluttajaan, kuluttajan valintoihin, esimerkiksi ympäristö, eläinsuojelutekijät ja myöskin eettiset pohdinnat. Me puhumme hyvin paljon elintarvikkeista, joita on käsitelty. Innovaatio on kyllä hieno asia, mutta ei kylläkään ihmisten terveyden kustannuksella. No onneksi suurin osa parlamentista on samaa mieltä kanssani tästä ja toivon, että voimme myöskin tässä vakuuttaa neuvoston. No, mitä ovat nämä uuselintarvikkeet? Kyseessä ovat tuotteet, jotka eivät ole vielä olleet EUn markkinoilla ennen vuotta 1997, koska niitä ei ehkä ollut, ollut vielä keksitty tai koska niitä E, eivät, koska ne eivät vielä olleet e, EUn markkinoille elintarvikkeina. Ja kyse on esimerkiksi nanotuotteista. Nämä haluttaisiin saattaa markkinoille. Tietysti uudet teknologiat voivat auttaa meitä mm, e, esimerkiksi ylipainovassa taistelussa, mutta meidän täytyy kuitenkin olla hyvin varovaisia, kun ajattelemme uusia teknologioita ja niiden hyväksymisiä. Jos emme ole täysin vakuuttuneita siitä, että ne ovat vaarattomia ympäristölle, terveydelle ja myöskin eläinsuojelulle. Yksi tärkeä asia on seuraava. Jos uusia elintarvikkeita tuodaan markkinoille, täytyy aina ottaa varovaisuusperiaate huomioon. Jos ei voida taata näiden turvallisuutta, ne eivät saa tulla meidän pöydillemme. Sitä paitsi kuluttajalla täytyy olla myöskin aina valinnan mahdollisuus. Mitä tulee uuselintarvikkeisiin, nämä täytyy myöskin merkitä vastaavalla tavalla. No tähän liittyy myöskin ongelma. Esimerkiksi liha, jota tulee kloonatuista eläimistä tai niiden jälkeläisistä. Tutkimus on osoittanut, että kuluttajat käyttävät entistä enemmän rahaa sellaisiin tuotteisiin, jotka on tuotettu eläinystävällisellä tavalla. Kloonatut eläimet ovat usein sairaita tai epämuodostuneita ja monet niistä tulevat tai syntyvät kuolleina. No, tämä ei todellakaan liity mitenkään eläinystävällisyyteen tai eläinsuojeluun. EU:ssa eläinten kloonaus ihmisten kulutukselle on asia, jota ei vielä käytetä, mutta mahdollisuus siihen, että kloonaus tai kloonattu liha kuitenkin tulisi lautasillemme on asia, jota ei voida täysin sulkea pois. Keskustelut kloonatusta lihasta eivät ole mikään uusi asia. Jo vuodesta 2006 Euroopan parlamentti on käsitellyt eläinten kloonausta. Vuonna 2008 hyväksyttiin päätöslauselma, äh, Neil Parisin päätöslauselma, joka liittyi äh, kloonatun lihan kauppaan. Kun keskusteltiin neuvostossa tästä kyseisestä mietinnöstä, kävi selväksi se, että äh, sitä ei pidetty hyvänä asiana. Neuvosto oli vakuuttunut siitä, että kloonatun klonattujen e- eläinten lihaan pitäisi nyt tämän uuden elintarvikelainsäädännön alle tulla. Jos parlamentti hyväksyisi kloonatun lihan, se, että se tulisi tähän uuteen lainsäädäntöön osaksi sitä, niin parlamentin tulisi sitten myöskin hyväksyä jos parlamentti todellakin hyväksyisi sen, niin se tarkoittaisi sitä, että kloonattu liha tulisi sitten lautasillemme. Uusi lainsäädäntö on sellainen, että sen tulisi suojella kuluttajia eläinsuojelu ja eettiset tekijät eivät ole kovin merkittävässä roolissa tässä. Tästä syystä haluamme eh, tähän erillisen sääntelyn. Ja nyt on vähän aikaa, koska Yhdysvalloissa kloonatun lihan kauppa on jo vapautettu muutama kuukausi sitten. Jos meillä ei ole eurooppalaista kantaa tähän asiaan, niin äh, saattaa olla, että kloonattu liha tulee sitten täysin eh, vapaasti Euroopan markkinoille. Toivon, että parlamentti on hyvin jota pitää tiukasti kiinni kannastaan niin kuin viimeisen kolmen vuoden aikana. Me emme saa tässä viimeis- viimeisillä hetkillä joutua tilanteeseen, että tulee ikäviä yllätyksiä, koska meidän täytyy todellakin valitsijoillemme tehdä selväksi se, miksi meillä, tai miksi me halua kloonattua lihaa markkinoillemme. Kiitoksia. Gracias, gracias, señor Kiitoksia, rouva Lyotard, koska teillä on pitkä kokemus kolleganani niin varmasti tiedätte, että teillä on keskustelun alussa esittelijänä neljä minuuttia puheaikaa ja keskustelun lopussa kaksi minuuttia. Jotkin kollegat haluavat käyttää kuusi minuuttia jo ennen keskustelua ja sitten aika ei enää jääkään, mutta te käytitte tarkalleen neljä minuuttia, joten teillä on vielä kaksi minuuttia jäljellä myöhemmin. Nyt annamme puheenvuoron komission jäsen John Dallille. Hän voi reagoida tähän mietintöön ja siihen, mitä Lyotard juuri sanoi. Olkaa hyvä. President, honorable member. Puhemies, arvoisat jäsenet, Viime vuoden maaliskuussa parlamentti äänesti ensimmäisessä käsittelyssä uusalinterveke mietinnöstä ja monet äänestetyistä asioista siirtyivät neuvoston asiakirjaan, joka hyväksyttiin tämän vuoden maaliskuussa. Neuvoston kannassa pidetään kiinni siitä, että täytyy vakuuttaa kuluttajat siitä, että nämä uudet tuotantotavat ovat eläinten ja ihmisten kannalta hyväksyttäviä ja pidetään kiinni sekä ympäristön että kuluttajien eduista. Tämä ehdotettu menettely menettely valtavirtaistaisi ja nopeuttaisi näitä toimintatapoja ja niitä päätöksiä, joita EFSA tekee, ja olisi tarkat aikarajat jokaisessa prosessin vaiheessa. Tähän liittyisi myöskin parempi, parannettu turva-arviointi jonka kautta näitä elintarvikkeita tulisi markkinoille. Ja olen iloinen siitä tuesta, jonka parlamentti on antanut tälle vira- luvanantomenettelyn auktorisoinnille. Me myöskin olemme harkitsemassa sitä, että kaikkiin nanomateriaaleja sisältävät elintarvikkeet merkittäisiin, mutta ennen kuin ne teksti lyödään lukkoon, niin meidän täytyy päästä yhteisymmärrykseen siitä, miten tämä sovelletaan uusiin Lissabonin säännöksiin, erityisesti niihin, jotka liittyvät siihen, että tämä nanomateriaali tulisi määritellä uudelleen. Olen luottavainen sen suhteen, että tasapainoinen ratkaisu voidaan löytää, jotta ajoissa voimme hyväksyä tämän parannetun tekstin. Mitä eläinten kloonaukseen tulee, olen samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin arkaluontoinen asia. Kuten kunnianarvoiset jäsenet muistavat, minä olen sitoutunut siihen, että me tuotamme kertomuksen marraskuuhun 2010 mennessä tästä aiheesta ja sen jälkeen sitten tehdään lainsäädännöllisiä ehdotuksia. Olen sitoutunut myöskin siihen, että tarkastelemme kaikkia tämän asian ulottuvuuksia, aivan erityisesti niitä, jotka liittyvät näihin terveyskysymyksiin lisääntymisvaiheessa ja luonnollisessa elinkaaressa. Kloonaus, kloonauksen seuraamukset kansainväliseen kauppaan, se on myöskin avainasemassa tässä kertomuksessa. Minä tulen tarkastelemaan tämän kertomuksen johtopäätöksiä avoimin mielin, jotta voimme sitten löytää suhteellisen, oikeasuhtaisen ratkaisun, joka voidaan myöskin täytäntöönpanna. Tämä kertomus tulee olemaan lähtökohtana kesku, toisille keskustelukierrokselle, jonka tarkoituksena on sitten löytää kaikille toimielimille sopiva ratkaisu. Lopuksi haluaisin kiittää vielä esittelijää Roar Liotardia ja myöskin varjoesittelijöitä heidän tärkeästä työstään tässä tärkeässä asiassa. Ja nyt odotan sitten innolla parlamentin jäsenten mielipiteitä tästä asiasta. vamos entrar. Kiitoksia komission jäsen. Nyt seuraavaksi eri ryhmien nimissä puhuvat parlamentin jäsenet. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron Pilar Ajusolle hän on kollegani ja samalta alueelta kotoisin kuin minä. Olemme olleet yhtä aikaa parlamentissa pitkään ja on mukava antaa teille nyt puheenvuoro. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. On hienoa, että annat minulle puheenvuoron. Hyvä komission jäsen. Kuten sanottu, tämä asetus on äärimmäisen tärkeä kuluttajille ja myös elintarviketeollisuudelle. Käsittelemme tässä uuselintarvikkeita ja uusia metodeja tuottaa elintarvikkeita. Tämä ristiriitaisin aihe tähän liittyen on kloonatuista eläimistä ja sen jälkelä, jälkeläisistä johdetut elintarvikkeet. Uskon, että on tärkeää, että tässä käsiteltiin parlamentin toimesta kloonattuja eläimiä varsin laajasti. Joissakin maissahan tämä käytäntö on jo käytössä. On tarkistus, jossa pyydetään komissiolta, aivan kuten te lupasitte, että te annatte lainsäädäntöehdotuksen ja kertomuksen tästä asiasta. Asiasta keskustellaan myös omassa ryhmässäni. Niin jos te sanotte, että ehdottu, tai pohdimmeko sitä, me pohdimme sitä, haluammeko teidän kieltävän kloonatuista elämistä tulevan lihan, ja me aivan tiedä vielä, mihin suuntaan haluamme teidän menevän. Komissiolta tulee siis ehdotus ja sen jälkeen parlamentti ottaa kantaa siihen, pitääkö se siitä vai ei. Tämä on minun kantani. Me huomenna äänestämme tästä. Ja toinen aihe, joka kiinnostaa minua äärimmäisen paljon, ovat nanomateriaalit. Tässä tarvitaan määritelmä, ei ainoastaan etikettöinnin kannalta, vaan tässä tarvitaan tieteellisiä tutkimuksia, koska kyseessä ovat uudenlaiset ainesosat, jotka otetaan mukaan elintarvikkeisiin. Ja elintarviketurvallisuuden täytyy olla ensisijainen aihe. Kiitoksia. Kiitoksia Juso. Unohdin äsken sanoa, että te puhuitte Euroopan kansanpuolueen nimissä, mutta sanon tämän nyt. Seuraavaksi Teena Sarvu, kolme minuuttia SD-ryhmästä. aș dori în primul rând să mulțumesc raportoarei. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän teki yhteistyötä meidän kanssamme monissa meille tärkeissä asioissa. Tärkein huolenaiheemme on liittynyt aina kloonatusta eläimistä saatuun, saatuihin elintarvikkeisiin ja niihin vaikutuksiin, joita, joita näillä tuotteilla voi olla terveyteen. Sitä, siitä ei ole riittävästi tietoa, joten ei voida olettaa, että nämä ovat turvallisia tuotteita. Tietojen puute liittyen niihin vaikutuksiin, joita näistä tulee. Ja myöskin ongelmat, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin, ovat johtaneet siihen, että meidän mielestämme kloonatun kloonatuista elämistä saatujen elintarvikkeiden käyttö ei ole oikeutettua No sitten tietysti nanomateriaalit ja niiden vaikutukset ihmiskehoon eivät ole vielä tiedossa. Meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta kulutus on turvallista. Tässä tarvitaan erityisiä arviointimenettelyjä EPSolta ennen kuin tällaiset elintarvikkeet saavat myyntiluvan. Tarvitaan hyvin varovainen lähestymistapa kun ajatellaan elintarviketuotantoteknologioita ennen, niin kauan kun, kunnes saamme riittävästi tietoja niiden vaikutuksesta ihmiskehoon ja ympäristöön. Kuluttajien täytyy saada tietoa siitä, mitä he syövät, ja tästä syystä minä tuen kaikkia merkintävaatimuksia. Tosin tärkein asia tässä sääntelyssä pitäisi olla se varmuus, että ruoka on turvallista ihmisille ja myöskin eläinten hyvinvointi on hyvin tärkeä aihe. Minä tuen mielelläni sellaisia tarkistuksia, jotka edistävät eläinten hyvinvointia ja sen parannusta. Esimerkiksi se, että kehitetään vaihtoehtoisia testausmenetelmiä eikä käytetä haitallisia sellaisia. Käytetään sellaisia, jotka, joilla voidaan estää eläinkokeet. Parlamentin kanta on ollut hyvin selvä ensimmäisestä käsittelystä lähtien ja myöskin laaja enemmistö hyväksyi mietinnön. Oletan, ottaen huomioon, että neuvosto ei halunnut tehdä kompromissia kloonatuista eläimistä tuotettuihin elintarvikkeisiin, on tärkeää, että tässä tilanteessa parlamentin kanta on hyvin tiukka. Me edustamme kansalaisten etuja ja emme saa e- unohtaa sitä. Kiitos. En, en. Kiitoksia. Seuraavaksi liberaalidemokraatin ryhmästä. Kaksi minuuttia. Parvanova. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minä myöskin haluaisin osoittaa kunnioitusta esittelijää kohtaan ja varjoesittelijän Roa Lepagin äh, nimissä haluaisin kertoa, mitä ympäristövaliokunnassa hyväksyttiin. Kuten kollegani sanoikin, tässä elintarvike lainsäädännön tarkistamisessa avainkysymys on eläinten kloonaus ja eläinkloonausten jälkeläisten tuotteiden käyttäminen tähän liittyvät myöskin eettiset ulottuvuudet ja tästä syystä me haluamme sulkea nämä kloonattujen eläinten lihatuotteet tämän säädöksen ulkopuolelle ja pyydämme komissiolta lainsäädännöllistä ehdotusta, joka kattaa kaikki nämä asiat meidän ei tulisi ryhtyä markkinoimaan kloonattuja eläimiä ilman, että kansalaisille ja parlamentille annettaisiin mahdollisuus käydä kunnollista keskustelua kaikista tämän teknologian seuraamuksista. Ja haluaisin myöskin muistuttaa teitä siitä, että tämä kanta, sen parlamentti on tehnyt jo selväksi vuoden 2008 päätöslauselmassa, joka liittyi eläinten kloonaukseen elintarvikeketjussa. Mitä nanoruokaan tulee, meidän täytyy varmistaa se, että NATO, nano nanomateriaaleja ei saateta markkinoille ennen kuin riskinarviointimetodeita on parannettu ja hyväksytty. EFSAn tulisi laatia tästä johtopäätökset kuullen kaikkia sidosryhmiä ja se tulisi hyväksyttää jäsenmaissa ja parlamentissa. Avoimuus on tässä avainasemassa. Ja tästä syystä meidän täytyy taata julkinen asiakirjojen saatavuus ainoastaan tutki, sellaiset tutkimukset, jotka on maksettu julkisten varoista, nämä eivät riitä, vaan äh, täytyisi Orhusin sopimuksen mukaisesti tehty tutkimuksetkin ottaa mukaan. tässä ei ole mitään ristiriitaa tekijä, teollisen tekijän oikeuden suojelemisen ja asiakirjojen saatavuuden välillä. Läpinäkyvyyden tulisi myöskin, sitä tulisi soveltaa silloin, kun puhutaan GMO-peräisistä tuotteista. Haluaisin lopuksi painottaa sitä, että toivomme, että sovitteluneuvottelut johtavat selkeään tekstiin, joka takaa avoimuuden ja turvalliset tuotteet kansalaisille. Kiitos. Seuraavaksi vihreiden nimissä neljä minuuttia. Herra Stas. kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen. Kun tammikuussa 99 minut valittiin tänne ensi kertaa, niin ensimmäinen tai yksi ensimmäisestä keskustelusta täällä oli juuri elintarviketurvallisuudesta. Minut valittiin Belgiasta, joka oli tuolloin elintarvikekriisissä. Siip, kananliha oli tuolloin saastunut ja tuolloin lähdettiin yli 80 eri toimeen, jotta elintarviketurvallisuutta parannettiin. Ja nyt voimme olla ylpeitä siitä työstä, jota olemme saaneet aikaan. Yli 90 prosenttia näistä asioista on saatu jo toimeenpantua. Ja nyt haluamme tarkistella sitä, kuinka haluamme puuttua ja käsitellä näitä uuselintarvikkeita. Ne ovat sellaisia elintarvikkeita, joita tuotetaan uusilla menetelmillä, e, ja niitä ei ollut vielä ennen toukokuuta 1997. Komission ehdotus vuodelta 2008 pyrkii erilaisiin tavoitteisiin. Sillä haluttiin parantaa elintarviketurvallisuutta ja kuluttajien suojaa ja saada aikaan järkevät markkinat elintarvikkeille. Lyotard esittelijänä on tehnyt kolmen vuoden ajan erinomaista työtä. Hän on tehnyt hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, samoin valiokunnassa, joka käsittelee kansanterveyttä, ympäristökysymyksiä ja elintarviketurvallisuutta. Ja hän onnistui saamaan viime kerralla taakseen äärimmäisen suuren enemmistön. Tällaista ei useinkaan nähdä. 600 58 parlamentin jäsentä tuki hänen työtään. Tämä on tärkeää komission jäsen. Valitettavasti neuvosto ei ole paikalla. Ja teidän on nyt tiettävä, että kun parlamentti on todella samoilla linjoilla tästä kysymyksestä. Kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä johdetut elintarvikkeet olisi jätettävä asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle – Vihreät haluaisivat mennä vieläkin pidemmälle kuin tehty ehdotus. Me haluaisimme uuselintarvikkeille moratorion, haluamme komissiolta pikaisesti lainsäädäntöehdotuksen, me todella pidämme sitä tärkeänä, aivan kuten edelliset puhujat jo totesivat. Tämä on todella kiireellinen asia. Neuvosto ei ole tänään paikalla – Neuvosto hyväksyi ensimmäisestä käsittelystämme vain harvoja tarkistuksia. On selvää, että asia on edennyt neuvostossa äärimmäisen hitaasti. Tämä on valitettavaa. Meillä on ollut viime viikoina ja kuukausina monia epävirallisia kokoontumisia, mutta emme ole päässeet eteenpäin. Nyt toisessa käsittelyssä meidän täytyy päästä eteenpäin ja huolehtia siitä, että viimeistään sovittelussa neuvoston kanssa todella saamme tuloksia aikaan. Minä haluan tukea esittelijän näkökulmia ja se tosiasia, että nämä tarkistukset, joita ensimmäisessä käsittelyssä tehtiin, halutaan läpi. Tuen tätä ja meidän täytyy välittää neuvostolle selkeä viesti äänestystemme jälkeen siitä, että voimme todella päästä rakentaviin keskusteluihin. Tässä varmasti tulee vielä lisää kertomuksia, mutta toivomme myös lainsäädäntöehdotuksia. Tätä kansalaiset meiltä toivovat. Kiitoksia, Stas. Seuraavaksi EFD-ryhmästä puolitoista minuuttia. Rosbach. Kiitoksia. Ensinnäkin haluan kiittää kollega Liotardia hänen tekemästään työstä. Henkilökohtaisesti olen erittäin kiinnostunut kuluttajien oikeudesta saada tietoa uusien elintarvikkeista. Kyse on uuselintarvikkeista, lisäaineista, makuaineista – ja myöskin nanomateriaalien sisällöstä, sitä, että voivatko ne vaikuttaa terveyteen. Mikäli kyllä, pitäisikö ne ottaa osaksi elintarvikelainsäädäntöä. Meillä ei ole mitään EU-lainsäädäntöä tähän liittyen, mutta edut ovat hyvin erilaiset. Nanomateriaalit, klonatut eläimet ja aineet, joita toisella maailmassa jo käytetään, mutta ketkä haluavat näitä uusia toimia te, onko se teollisuus, joka haluaa myydä enemmän tuotteita vai onko kyseessä kuluttajat? Minä en usko sitä. Minä uskon, että EUn kuluttajat haluavat hyviä elintarvikkeita supermarketteihinsa ja haluavat myöskin selkeät merkinnät, mitä ne sisältävät. Omassa kotimaassani yhä useammat ihmiset valitsevat luomutuotteita, joissa ei ole mitään keinotekoisia lisäaineita. Haluaisin kiittää herra Dallia siitä, mitä hän totesi Euroopassa me voimme kyllä elää ilman kloonattuja tuotteita. Minun maassani, jossa on 5,5 miljoonaa ihmistä, me tuotamme 35 miljoonaa tai meillä on 35 miljoonaa porsasta ja siipikarjaa ilman kloonattuja eläimiä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Tana Sesku. Hän saa kolme minuuttia sitoutumattomien nimissä. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitos, herra puhemies. Elintarvikkeet, joita tuotetaan nanoteknologialla, niistä täytyy suorittaa riskinarviointi ennen kuin niitä etiketöidään ja saatetaan eurooppalaisille markkinoille. Sama pätee myös elintarvikkeisiin, joita saadaan kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä. Tämän tekstin tarkoituksena on suojella kansalaisten terveyttä. Tämä nimike uuselintarvike kuulostaa riittävän mielenkiintoiselta ja saa ihmiset haaveilemaan värikkäistä hedelmistä, joita koskaan aikaisemmin ei ole nähty, mutta todellisuus on paljon harmaampaa nanoteknologiaa ei tulisi käyttää ilman arviointia. Tieteellisiä löydöksiä, niitä tulee päivänvaloon yhä useammin. Ja tästä saattaa löytyä ratkaisu esimerkiksi nälänhädän lievittämiseen, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän tulisi jättää turvallisuusnäkökohdat huomiotta oman itsemme tai tulevien sukupolvien kohdalla. Joskus meillä on sellainen olo, että kloonatuista eläimistä on puhuttu jo satoja vuosia ja että ilman niitä ei voida elää, mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä teknologia monessa mielessä on vielä koevaiheessa. Ja loppujen lopuksi meidän täytyy esittää itsellemme kysymys siitä, olisimmeko valmiit syöttämään tätä ruokaa lapsillemme. Kiitoksia. Nyt vielä sellaiset kollegat, jotka puhuvat omissa nimissään. Ensimmäisenä Peter Liise, kaksi minuuttia. President, Kiitoksia puhemies, hyvä komission ja sen kollegat. Minäkin haluaisin aluksi kiittää Liotaria, EPP-ryhmää. Voi tukea häntä esimerkiksi lisäaineissa ja sellaisissa elä, siis olemme eri mieltä esimerkiksi eläintekodulla, jota on ruokittu GMO-rehulla, mutta muuten olemme samalla linjoilla. Samoin Pilara Juus on tehnyt hyvää mieltä. Hän jo kuitenkin sanoi, että ryhmässämme tästä eläinten kloonauksesta käydään hyvin ristiriitaista keskustelua. Ja koordinaattorina olen iloinen voidessa sanoa, että suurin osa EPPstä vastustaa kloonausta ja huomenna tulemme äänestämään siis sitä vastaan. Meillä oli ryhmässämme erilaisia tärkeitä syitä tälle. Mm, esimerkiksi maatalousasiantuntijamme eivät pidä kloonatuista elämistä tulevaa lihaa merkittävänä. Me emme tarvitse tällaista ja eettisistä syistä on valitettavasti sanottava, että jos tätä kloonatua lihaa käytettäisiin laajamittaisesti, tämä johtaisi helpommin myös ihmisten kloonaukseen. Tämä olisi epäeettistä. Ja jos todella katsomme EFSAn raporttia, niin silloin tätä kysymystä ei kyllä voi mitenkään tuntumalta puoltaa. Se on aika paljon sitä vastaan. Tässä tärkeintä on kuitenkin eläinten suojelu, näin sanoo esimerkiksi EFSA ja monet muut tahot. E, kloonatut eläimet kärsivät ja ainoastaan noin 10 prosenttia kloonattujen eläimien alkiosta syntyy ja monet niistä kuolevat aivan elämänsä alkuvaiheessa kivulia, kivulia sen kuoleman tai ne kärsivät taudeista. me joudumme kuitenkin toteuttamaan sellaista lainsäädäntöä sopimusten nojalla, jossa otetaan todella huomioon eläinten suojelu kaikilla tasoilla, ja tämä tulemme huomenna tekemään. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia Jolainen. Ja, danke. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, arvon kollegat poliittisissa ryhmissä kaikissa näyttää olevan samanlainen tunnelma. Myöskin meillä käytiin hyvin mielenkiintoista keskustelua, joka oli myöskin ristiriitainen, mitä tähän asetukseen tulee. Mutta suuri enemmistö on kuitenkin sitä mieltä, että me äänestämme huomenna esittelijän mukaan ja myöskin annamme selkeän signaalin komission ja neuvoston suuntaan. Meillä on yksi herra komission jäsen, te sanoitte jo tämän uuselintarvikkeiden kohdalla – tässä tarvitaan kyllä hyväksyntä ennen kuin ne pääsevät markkinoille ja myöskin meillä pitäisi olla tällainen keskitetty hyväksyntämenettely, eikä sellainen, joka olisi 27 jäsenvaltiossa erilainen, koska tämä olisi ristiriidassa sisämarkkina-ajatuksen ja myöskin näiden terveysasioiden kanssa. Meillä on uusia teknologioita, joita nyt käytetään elintarvikemarkkinoilla, näinhän jo todettiin, nanoteknologia, GMO. -t. Ja tämän talon linjassa on ollut se, että me olemme varovaisia ennen kuin, ennen kuin saamme tietää kaikista asioista, saamme kaikki tiedot ja voimme olla varmoja siitä, että ihmisemme, kansalaisemme voivat myöskin ostaa huoletta terveellisiä tuotteita supermarketeista ja myöskin syödä niitä. Me emme kiellä nanomateriaaleja ja GMOita, vaan me haluamme pitää kiinni valinnan vapaudesta. Kuitenkin tarvitaan merkintä, mikäli näitä materiaaleja on käytetty. Toivon, että komissio ensi viikolla nanomateriaalikeskustelussaan myöskin saa aikaiseksi määritelmän ja ehkä myöskin sääntelyn niin, että meillä on enemmän materiaalia liittyen siihen, että miten meidän tulisi käsitellä tätä nanomateriaalia. Klonatusta lihasta on puhuttu paljon. Toivoisin, että komissio ottaisi tämän tästä asetuksesta pois, koska näin sitten tehtäisiin tilaa kaikille niille asioille, jotka eivät ole ristiriitaisia, joten pyytäisin teitä ennen sovittelumenettelyn loppua pääsemään sopimukseen tästä, että nämä asiat otettaisiin ulos tästä kyseisestä asetuksesta. Kiitos. Seuraavaksi Rossi, minuutti. Uusi elinter- tarvikkeita koskevassa asetuksessa on luettelo ulkopuolelta tulevista tuotteista. Me olemme tehneet ehdotuksen siitä, että näiden tuotteiden täytyy noudattaa EU-ssa vallalla olevia turvallisuussääntöjä. Tässä ehdotuksessa käydään läpi eettisiä kysymyksiä, jotta estettäisiin se, että markkinoillemme tulisi tuotteita sellaisista eläimistä, jotka ovat kuolemassa sukupuuttoon. Tässä puhutaan myös kloonatun lihan käytöstä. Me emme halua sitä. Kolmikantaneuvotteluissa tässä ei päässyt sopuun, mutta emme voi enää odottaa. Komissiolta pitää saada etiketöinnistä ja jäljitettävyydestä ehdotuksia, jos eläin on kloonattu. Me kannatamme selvästi lähituotteita, jotka ovat terveellisiä ja turvallisia. Kiitos. No, morvai. Kiitoksia seuraavaksi Morvai kaksi minuuttia. Köszönöm szépen. Az Európai Unión... Kiitoksia, puhemies. Elintarvikkeet, jotka tulevat EUn ulkopuolelta unionin alueelle, tulisi tutkia huolellisesti ja nämä tutkimukset eivät ole tuonneet muassaan mitään läpimurtoa. Läpimurto olisi ollut se, että ainoastaan sellaiset elintarviketuotteet voivat päästä EUn markkinoille, joiden tuottajat käyttävät yhtä tiukkoja vaatimuksia kuin Euroopan unionin maanviljelijät, mukaan lukien unkarilaiset maanviljelijät cross-compliance-periaate täytyy tässä ottaa huomioon, joten vain jos kaikki, kaikki mahdolliset eläinsuojelu- ja elintarviketurvallisuusaspektit on otettu huomioon, näitä elintarvikkeita voitaisiin tuoda EUn alueelle. Kuitenkin voidaan puhua läpimurrosta siinä, että GMOt on etiketöitävä, merkittävä ja on myöskin tärkeää, että tämänhetkinen ehdotus käsittää prioriteettina elintarviketurvallisuuden. Pyytäisin teitä ottamaan huomioon myöskin maanviljelijöiden edut ja heidän hankalan tilanteensa, jotta saataisiin suotuisat kilpailuedellytykset kaikille. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Grostet. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puhemies, hyvä komission jäsen. Me keskustelemme tänään asetuksesta, joka on erityisen tärkeä, koska se liittyy uuselintarvikkeisiin ja tekninen innovaatio. Sillä on tärkeä rooli elintarvikesektorilla ja sen tulisi palvella kuluttajia. Ja täten me voimme tunnustaa tiettyjen uusien tuotteiden, terveellisempien tuotteiden edut. Mitä tulee tähän äh, arkaan kysymykseen kloonattujen eläimien markkinoista Euroopan unionissa, no en voi olla samaa mieltä niiden kanssa, jotka haluavat käyttää tätä asetusta hyväkseen saadakseen aikaan systemaattisen kiellon Minun mielestäni on pahoittavaa, pahoiteltavaa, jos meillä on vain ideologinen kanta tähän kloonauskysymykseen. Euroopan unionin komissio on sitoutunut tekemään meille ehdotuksen eh, ilman, että se ennalta päättäisi, onko kielto tulossa vai ei. Näin arkaluontoiset kysymykset, eh, niiden taustalle täytyy löytyä paljonkin syitä ennen kuin kielto saattaa voimaan. Meidän ei tulisi käpertyä sisäänpäin. Meidän ei tulisi luoda, lyödä lukkoon kantoja näin tärkeästä asiasta ennen kuin tätä on syvällisesti tutkittu. Ennalta varautumisen periaate on tärkeä, mutta senkin tulee perustua tieteelliseen tietoon, ei ideologiseen tietoon. Ja sen tulisi perustua riskinarviointiin. Jos se olisi ollut olemassa muutama vuosisata sitten tämä ennalta varautumisen periaate, niin silloin todennäköisesti koskaan ei olisi esimerkiksi tehty sydämen siirtoja ja sadat sairaat sairaat olisivat jääneet ilman hoitoa. Eli meidän on pakko vastata kysymyksiin, jotka liittyvät nanomateriaaleihin, kloonattujen härkien jälkeläisiin, mitä vaikutuksia tällä olisi transatlanttiseen kauppaan, koska elintarvikkeet, jotka tulevat kloonatuista nautaeläimistä, tällaisia tuotteita on jo eurooppalaisilla markkinoilla meidän tulisi jättää nämä kloonatut eläimet tämän asetuksen ulkopuolelle, jotta me annamme komissiolle riittävästi aikaa työstää sellaista ratkaisua, joka suojelee kansalaisia ja kuluttajia. Ja tämä antaisi myöskin parlamentille mahdollisuuden keskustella tästä asiasta ja tehdä tarkistuksia tähän perustavaa laatua olevaan asiaan. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia Schnellhardt. Kiitos, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisa komission jäsen, keskustelun alussa pohdin, tarvitsemmeko elintarvikeista asetusta. Eikö meillä ole jo kylliksi elintarvikealan sääntöjä? No, uskon, että tarvitsemme asetusta. Mutta erityisesti että meidän pitää ottaa huomioon kuitenkin byrokratian purkaminen. tältä osin suhtaudunkin tähän asiakirjaan hieman kriittisesti. Ja tässä asetuksessa pitäisi käsitellä pelkästään uuselintarvikkeita elintarvikkeita ja jos esittelijä haluaa nyt toisen käsittelyn uudelleen kaikki tarkistukset ensimmäisestä käsittelystä, myös sellaisille asioille, joista meillä on jo laaja lainsäädäntöä, niin silloin en tätä kannata. Me olemme soutaneet ja huopaneet monessa asiassa, ja tämä ei ole mitään selkeä lain säädäntöä. Ja sitten toinen asia on nanoteknologia. Tämä on uusi menetelmä, mutta meidän täytyy kuitenkin olla varulla, että me teemme niin kuin usein aikaisemmin, että maalelemme piruja seinälle. Me emme saa asettua edistyksen tielle. Hiljattain kuulin äh, nanoteknologiasta eräältä asiantuntijalta, ja olin yllättynyt kuullessani, minkälaista edistystä ja tutkimusta tällä alalla on jo tehty. Meidän pitäisi kutsua tänne asiantuntijoita, näin emme enää sanoisi, että meidän pitää tutkia tätä asiaa, koska nanoteknologiassa on paljon potentiaalia, jota pitäisi viedä eteenpäin. Eläinten kloonauksesta sitten, hyvät naiset ja herrat, haluaisin muistuttaa, että Lissabonin sopimuksessa olemme ottaneet velvoitteen sille, että pidämme huolta eläinten hyvinvoinnista kaikissa lainsäädännön aloissa. Ja siksi olenkin tyytyväinen siihen, että komission jäsen on ilmaissut valmiutensa laatia uuden asiakirjan tästä asiasta. Odotan sitä innolla. Kiitokset, että kuuntelitte. Kiitos. Herra Schnellhardt, seuraavaksi puolitoista minuuttia Antoneskulle. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitoksia puhemies. Tämän asetuksen päivittäminen, päivittämisen tarkoituksena on taata kuluttajansuojan korkea taso, ottaa huomioon myöskin varovaisuusperiaate ja pitää huoli ympäristössä eläimistä. No mitä nyt sitten tulee kloonatusta eläimistä saatuun liha, lihaan? Nämä eläimethän yleensä vanhemmat ennenaikaisesti, eikä voida nähdä, millaisia eroja on esimerkiksi kloonatuissa eläimissä ja perinteisissä eläimissä. Useimmat kloonatut eläimet eivät kuole ennenaikaisesti. Onnistumisprosentti on melko korkea, mutta kloonaus kyllä myöskin aiheuttaa turvallisuusongelmia, joten nyt se on liian vaarallista käyttäväksi ihmisten ravinnossa. Tämä on hyvin huolestuttavaa, kun ajatellaan näitä terveysriskejä ja muita vaikutuksia. Meidän täytyy olla vastuullisia, kun ilmoitamme oman kantamme asiaan. Kun otetaan eettiset huolenaiheet ja eläinten terveyden huomioon ja mielestäni meidän pitäisi poistaa tästä asetuksesta kloonaus kokonaan. Kiitos. Puolitoista minuuttia myös Fjellnerille. Herr talman. Det jag har på bordet är inte samma sak som det mina föräldrar hade på bordet. Kiitoksia, hyvät kollegat. Se, mitä minun lautaseltani löytyy, ei ole sama asia kuin mitä van, vanhempani söivät. No, miksi näin oli? He, hekin söivät jotakin muita asioita kuin omat vanhempansa. No, asiat kehittyvät. Meidän täytyy kuitenkin saada ravintoa ja se, mitä lapsen, lapseni tulevaisuudessa syövät, on taas jotakin erilaista. Ei ole järkevää kiertää uuselintarvikkeita alusta pitäen. Tässä on kuitenkin kolme tärkeää periaatetta, joista täytyy pitää kiinni. Ensinnäkin lainsäädännön täytyy pohjautua tieteellisiin tutkimuksiin ja näyttöön eikä tässä saa olla kyseessä mikään henkilökohtainen mieltymys tai mielipide. Meidän täytyy myös toivottaa tervetulleeksi kehitys. Ja toiseksi meidän täytyy vahvistaa, varmistaa se, että elintarvikkeemme ovat turvallisia. Kansalaiset kääntävät selkänsä elintarvikkeille, jos he pitävät niitä vaarallisina. Ja kolmanneksi meidän täytyy todella taata se, että kun puhumme uuselintarvikkeista, emme saa luoda mitään uusia kaupan esteitä. On tärkeää, että saamme todella pöydällemme sellaisia tuotteita, jotka ovat turvallisia ja hyvin tutkittuja. Kiitoksia seuraavaksi Klas, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Uuselintarvikkeet. No, me tarvitsemme myöskin uusia sääntöjä ja kuluttajan suojan ohella kyseessä ovat myöskin eettiset kysymykset, jotka liittyvät uuselintarvikkeiden tuotantoon. Ja ne ovat relevantteja kysymyksiä ja ensimmäisenä tässä on se, miten myöskin keskustelu tänään on osoittanut, kloonatuista eläimistä saadun lihan tilanne huoltotilanne Euroopan unionissa lihan osalta on riittävä. Tästä syystä ei ole mitään syytä käyttää lihaa, joka tulee kloonatusta eläimistä. Totta kai kloonattujen eläimien liha ei ole välttämättä terveydelle vaarallista, mutta riskejä ei aina voida sulkea pois. Ei ole olemassa mitään todisteita siitä, että miten nämä eläimet joutuvat kärsimään – Tilastot kuitenkin osoittavat, että kloonatut eläimet ovat useammin sairaina. Kloonaus, hyvät kollegat, tässä me tarvitsemme selkeän poliittisen päätöksen. Ei tämä kaikki ole ihmisille hyvä asia, mitä voidaan tehdä. Kloonattuja eläimiä ei saa elintarvikeketjussa olla. Me tarvitsemme tai meidän täytyy antaa komission suuntaan ja kansalaisille selkeä viesti. Myöskin yksi tärkeä asia tässä asetuksessa on nanoteknologiasäännökset. Korkea suojelun taso kuluttajille ja oikeusvarmuus tuottajille on sellainen, että me tarvitsemme horisontaalisen määritelmän, joka ei kosketa ainoastaan usein elintarvikkeita, vaan myöskin elintarvikekontaktimateriaalien direktiivi – biosidiasetukseen liittyvää, josta nyt juuri keskustelemme. Pyydän, että komissio tekee näihinkin liittyen mahdollisimman nopeasti esityksen. Kiitos. Ja kiitos. Nyt vielä lopuksi minuutin puheenvuoro Ronsullille. Kiitoksia puhemies. 80 eurooppalaisesta pitää eläinten kloonausta el, elintarviketuotantoon epähyväksyttävänä asiana ja 60 ei koskaan käyttäisi tällaista lihaa. Ja tämä on yksi syy sille, että meidän ei tulisi sallia kloonausta elintarviketarkoitukseen. Kloonatut eläimet ja niiden jälkeläisistä johdettut elintarvikkeet ovat asioita, joita todella pitää varovaisesti pohtia. Se, että lihaa, maitoa ja juustoa klonatuista eläimistä otettaisiin käyttöön, voisi johtaa siihen, että syntyisi laboratoriossa tuotettuja ei-aitoja ja vaarallisia tuotteita. Tällä hetkellä emme vielä tiedä, onko elintarviketarkoituksen tehtävä kloonaus turvallista tai onko sillä siitä haittaa ihmisten terveydelle. Usein kärsimys, jota eläimille tästä koituu, voitaisiin välttää. Ja näin aiheutamme vaaraa myös maataloustuottajille, jotka joka päivä omin ponnistuksin saavat aikaan laatutuotteita. Me kannatamme välimerellistä terveä ruokava- terveellistä ruokavaliota. Kiitoksia. Nyt pääsimme tämän kierroksen loppuun ja nyt voimme siirtyä sitten menettelyyn ilman puhujalistaa. Tiedätte, että normaalisti yleensä annamme puheenvuoron viidelle, mutta nyt puheenvuoroa ovat pyytäneet seitsemän jäsentä ja tulemme antamaan heille mahdollisuuden, mutta kuten tiedätte, minä suljen mikrofonin aina minuutin jälkeen. Ensin Köstinger. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia esittelee äh, tästä työstä. On erittäin hyvä, että tässä toisessa äh, uuselintarvikeasetuksessa nyt on uudet säännökset äh, liittyen näihin elintarvikkeisiin, koska terveyden suoja EU:ssa on hyvin tärkeä asia. Eettiset ja terveydelliset tekijät mielestäni ovat sellaiset, että kloonattua lihaa ei tulisi käyttää eikä kloonausta tulisi harjoittaa. Jos nyt puhutaan luomutaloudesta tai mustataloudesta, niin laatu on erittäin hyvää. Maanviljelijöiltä, maanviljelijöiltä vaaditaan hyvin monia asioita ja totta kai elintarvikeasiassa myöskin toimitusvarmuus on tärkeä. Kun ajatellaan elintarviketoimitusvarmuutta, niin ei, tässä ei tarvita kloonattua lihaa. Parlamentin tulisi... Puhemies keskeyttää seuraavaksi Kallenbach. Kiitoksia esittelijälle lämpimästi ja suuri pyytö komissiolle. Toivottavasti otatte vakavasti tämän viestin, joka täällä on tänään välitetty. Me tarvitsemme uusi elintarvikkeista asetuksen, jotta tässä voidaan toimia turvallisesti. Me emme todellakaan tarvitse kloonattua lihaa, ja tähän on monia syitä. Eurooppalaiset kuluttajat eivät halua tällaisia tuotteita – usein tähän liittyy tiettyä paniikkia tai tieteellisyyden vastaisuutta, mutta olen sitä mieltä, että niin kauan kuin meillä ei ole selkeää tieteellistä näyttöä asioista, jotka voivat vahvistaa kloonatun lihan turvallisuuden, meidän tulisi vastustaa näitä tuotteita. Ja jos näin teemme, niin silloin teemme palveluksen sekä kuluttajille että maataloustuottajille. Kiitoksia. Seuraavaksi Vertman. Kiitoksia puhemies. Nanomateriaalien käytöstä eh, elintarvikkeissa haluaisin puhua siitä, koska kansalaiset ovat hyvin epävarmoja. Niistä myöskin EFSA varoittaa niitä, koska tällä hetkellä eh, ei ole riittäviä tutkimustuloksia nanomateriaalien käytöstä elintarvikkeissa. Eh, ja etenkin sitä, että miten nämä sitten ihmiskehossa toimivat, joten nanomateriaalia ei saisi hyväksyä elintarvikkeissa ennen kuin riskien arviointia varten olemassa testimenetelmät ja elintarviketurvallisuus voidaan taata. Ja myöskin minä haluan kiittää esittelijää. Kiitoksia. Kollega, tiene la palabra el señor Mikolas. Kiitoksia. Seuraavaksi Mikolasik. Uh, ah, Mr. Chairman, Mr. Commissioner herra puhemies, hyvä komission jäsen Dali. Nämä, tämä markkinoille saattamiskysymys, minä uskon vasta vahvasti siihen, että tämä ei ole hyväksyttävää, ei ainoastaan elintarvikemarkkinoiden kannalta, koska EU:ssa on riittävästi elintarvikkeita eikä tarvitse ottaa käyttöön kloonattujen eläinten lihaa. Mutta tämän lisäksi tähän liittyy eettisiä huolenaiheita ja aivan erityisesti haluaisin kiinnittää huomiota eurooppalaisen eettisen ryhmän johtopäätökseen ja myöskin EFSAn tieteellisiin löydöksiin ja niihin suosituksiin, jotka liittyvät elintarviketurvallisuuteen ja eläinten terveyteen ja ympäristöllisiin vaikutuksiin tieto eläinten hyvinvoinnista ja kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten hyvinvoinnista, siitäkin on tietoa. Kiitos, Roksi Arsenis. Kiitos. Tämä kieltokysymys, kloonattujen tuotteiden kieltokysymys, se on, siinä on kysymys ennaltavarautumisen periaatteesta. Sen, sillä tavalla, kun eh, siitä Lissabonin sopimuksessa puhutaan, ei ole riittävästi tutkimuksia vaikutuksista terveyteen tai vaikutuksista ter eläinten terveyteen, jos näitä kloonattuja tuotteita käytetään. Sama pätee myöskin nanoteknologiaan tärkeä aihe joka tässä asiassa tulisi ottaa huomioon, on tuotteiden merkitseminen. Siis onko meillä eurooppalaisina kansalaisina mahdollisuus valita, haluammeko me käyttää tällaisia tuotteita? Toisin sanoen meidän täytyy tietää, onko kuluttamamme tuotteet tuotteita, joissa on nanoteknologiaa tai kloonattuja aineksia käytetty. Kiitoksia. Seuraavaksi Dino Dodds. Uh, Kiitoksia puhemies ja komission jäsen. Minä uskon, että kloonatut eläimet tai tuotteet kloonatusta eläimistä tai niiden jälkeläistä ovat sellaisia, että niitä ei, pitäisi käyttää ihmiselintarvikkeissa. Komission täytyy, komission täytyy arvioida, miten se käsittelee tätä asiaa ja alkuvaiheessa mitään elintarvikkeita äh, kloonatusta eläimistä tai niiden ei pitäisi päästä elintarvikeketjuun. Nanoteknologiaa käytetään hyvin paljon maailmassa. Me tarvitsemme äh, hyvin kehitetyt ja tutkitut tuotteet, äh, joista voimme taata, että ne ovat turvallisia ihmisten kulutettaviksi. Kun, kun on tärkeää tutkia näitä materiaaleja ja myöskin, että tässä pidetään avoimuudesta kiinni koko tuotantoketjussa. Niiden täytyy olla testattuja ja merkittyjä sillä tavoin, että ne eivät johda kuluttajia harhaan. Kolmansien maiden tuo, tuotteiden tulee olla sama, samalla tasolla kuin EU-tuotteiden. Kaikki tuotteet täytyy testata, jotta ne ovat turvallisia. Palabra ahora la señora Roitova. Kiitos sitten Roitova pane předsedající jako zpravodajce pro stanovisko v imku je mi líto že mezi radu a parlamentem. Kiitos sisämarkkinavaliokunnasta. Asia tarkastetaan. Minun täytyy pahoitella sitä, että sopimukseen ei ole päästy. Tulisi päästä harmonisoituun ratkaisuun. Me haluaisimme vähemmän byrokratiaa, vähemmän taloudellisia vaatimuksia, haluaisimme helpottaa perinteisten tuotteiden markkinoille pääsyä ja täten tukisimme elintarviketurvallisuutta. Jo ensimmäisessä käsittelyssä puhuin siitä, että eurooppalaisen etiikan komitean näkökulma tulisi ottaa huomioon. Eläinten kloonaus, näiden tuotteiden käyttämistä en tue ja tämä GMO-asiakin on erittäin kiistanalainen asia. Tämä asetus ei käsittele tätä GMO-ulottuvuutta ollenkaan ja me tulemmekin vaatimaan komissiolta sitä, että tätä asiaa tarkistetaan. Parlamentin tulisi vaatia sitä, että kloonattujen eläinten lihaa, niitä ei oteta tässä huomioon. Kiitoksia vielä lopuksi Silvestris. Kiitos. Pitäisikö meidän antaa lupa kloonatulle lihalle, ja jos näin pitäisi, niin miksi, mistä syystä? Tarvitaanko tällaista lihaa? Ei. Onko meillä kylliksi sitten tietoa kuluttajille? Pystyvätkö kuluttajat todella tietoisesti päättämään tai ymmärtämään, mitkä lihat ovat kloonattuja ja mitkä taas et, eivät. No, jos emme pääse edes elintarvikkeiden sisältökysymyksistä ja energiakysymyksistä yhteisymmärrykseen, niin emme todellakaan myös näistä kysymyksistä. Tässä ei ole kyse mistään penisi, penisiliinistä. Aina kun meillä on jonkinlainen eläinkriisi, niin täytyy odottaa vastausta hyvin kauan. Meidän täytyy sanoa ei tälle, koska Eurooppa ei halua tällaisia tuotteita ja puhemies keskeyttää. Kiitoksia. Nyt annamme puheenvuoron komission ja sen Dallille, joka voi vastata tässä keskustelussa esiin tuotuihin huomioihin. Olkaa hyvä. Thank you very much for giving me... Kiitoksia puhemies, että sain puheenvuoron. Kunnianarvoisat jäsenet, minä haluan vahvistaa tukeni seuraaville periaatteille. Ensinnäkin se, että korvataan keskitetty hyväksyntämenettely EU-tasolla. Turvallisuusarvioinnin tekee EFSA ja komissio tämän auktorisointipuolen. Toiseksi tuotanto, johon liittyvät suuntaviivat kolmasien maiden tuotteisiin johon liittyy myöskin riskinarviointimenettely ja turvallisuusarviointi. Kolmanneksi, jotta voidaan tukea innovaatiota ja varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus, niin oikeutusta tapauksessa voitaisiin ottaa huomioon myöskin tietosuoja uusien elintarvikkeiden kohdalla. Neljänneksi, eh, tarve eh, nanomateriaalien arvioinnille, joka voidaan helposti hyväksyä eh, siten, että se heijastelee tieteen tasoa, eli Tämä liittyy nyt tietysti eikä politiikkaan. Sitten viidenneksi pitää selkeyttää se tosiasia, että kaikki elintarvikkeet, jotka sisältävät nanomateriaaleja, tarvitsevat EU-kansalaisten arvioinnin. Ja se, että kuluttaja voi tehdä tietoisen valinnan esimerkiksi sellaista tuotteista, jotka sisältävät nanomateriaaleja. Nyt kun olen kuullut, olen kuullut parlamentin mielipiteen nanomateriaalien liittyen, ja ö, tämä asia menee kuitenkin pidemmälle kuin asetuksen soveltamisalaa. Voin vakuuttaa Rova Grostetelle, että raporttia klonakseen liittyen kehitellään ja se käsittelee kaikki tekijät, jotka liittyvät elintarvikkeisiin, joita on tehty kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä. Siinä otetaan myöskin neuvoston ja parlamentin kanta huomioon. Tarkoituksena on se, että tällainen raportti esittää myöskin vaihtoehtoja ratkaisuksi, jossa otetaan huomioon kaikkien instituutioiden kannat. Ja otetaan huomioon myöskin institutionaaliset ja kansa, kansa, kansainväliset velvollisuudet. Kiitoksia. Nyt vielä kaksi minuuttia esittelijä Liotardille. Olkaa hyvä. Ja dank u wel en ik wil alle deelnemers. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. On hyvin valitettavaa, että neuvosto ei ole paikalla, koska mielestäni parlamentti teki todella selväksi sen, että olemme sitä mieltä, että kloonatut eläimet eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalan piiriin, vaan tästä täytyy käydä laaja keskustelua. Itse en kannata kloonattua lihaa, en haluaisi sitä syödä, mutta voin kuvitella, että jotkut voisivat toivoa tästä erillistä lainsäädäntöä. Mielestäni tuli nyt hyvin selväksi se, että tarvitsemme erillisiä sääntöjä, erillistä lainsäädäntöä näistä kysymyksistä. Niiden ei tule kuulua tähän asetukseen. Täällä keskusteltiin nanoteknologiasta ja kloonatusta lihasta useaan otteeseen, mutta uusi elintarvikeasetukseen kuuluu monia muitakin kysymyksiä sellaisia, joita ollaan juuri keksimässä tai joita tiede juuri tutkii emmekä halua estää innovaatioiden syntymistä, mutta haluaisimme myös, että kuluttajat tietävät, missä mennään ja että me tiedämme, että se mitä syömme on todella turvallista. Toivottavasti keskustelu kloonatusta lihasta ei estä nyt asetusta uuselintarvikkeista – ja toivottavasti myös kolmannet maat, joilla on perinteistä elintarviketuotantoa, voivat tuoda niitä Eurooppaan ilman esteitä. Eli kauppaa näillä luonnollisilla tavanomaisilla tuotteilla voi käydä. Toivottavasti parlamentti huomisessa äänestyksessä antaa yhtä selkeän viestin tästä asiasta kuin tämänpäiväisessä keskustelussa. Kiitoksia lämpimästi. Kiitoksia. Nyt päätämme keskustelun tästä asiasta ja äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Seuraava esityslistan kohta on Kramerin mietintö, joka koskee teollisuuden päästöjä. Yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen.